astui voimaan 8. tammikuuta 2015. Rouva Vautmans korvaa rouva Annemi Nets Uttebrokin ja rouva Van Bossuit korvaa herra Louis Iden. Artiklan 7 mukaisesti säädöksestä yleisten välittömien vaalien käyttöönotosta Euroopan parlamentin jäsenten valitsemiseksi sekä työjärjestyksen 4 artiklan mukaisesti parlamentti kirjaa rouva Vatmansin ja rouva Bossuitin valitsemisen, joka tuli mainittuna päivänä voimaan. Toivotan uudet kollegat tervetulleeksi ja muistutan, että he osallistuvat työjärjestyksen